Voilà. l'ordre du jour appelle vuorossa neuvoston varapuheenjohtajan Euroopan korkean ulkopoliittisen edustajan julkilausuma Sudanista ja Etelä-Sudanista ja uskoakseni herra Garibalski korvaa täällä Lady Ashtonia. Joten arvoisa komission jäsen, teillä on puheenvuoro. President, honored members of uh, European Parliament. Kiitoksia puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsen, että Sudanin kuuden vuoden mm, kausi rauhan sopimuksen solmimisen jälkeen tulee nyt päätökseen noin kuukauden kuluttua. Tämä on hyvin merkittävää koko Afrikalle. Sudanin kansa on odottanut tätä hetkeä hyvin kauan. Maan itsenäisyys julistetaan 9. heinäkuuta. Euroopan unioni tulee olemaan itsenäisyysjuhlaisuuksissa mukana. Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja tulee olemaan juhlaisuuksissa paikallaan. Tämän vuoden alussa kansanäänestyksen jälkeen eh, saatoimme todella ylistää Sudania presidentti Basiria muun muassa sitä, että tilanne hoidettiin näin järjestelmä, järjestelmällisesti järjestyksessä. Ja heti kansanäänestyksen jälkeen, jälkeen tilanne oli hyvin myönteinen, mutta nyt tilanne on taas kääntynyt hyvin huolestuttavaksi. Väkivaltaisuuksia Abien alueella on ollut ja tämä saattaa jälleen johtaa Pohjois- ja Etelä-Sudanin väliseen verenvuodatukseen niin tammikuussa kuin toukokuussakin olemme asian äh, ulkoasian neuvostossa puuttuneet ja jälleen 20. päivä asiasta keskustellaan. Korkealla edustajalla on tar- tarkoituksena esitellä Sudania varten kokonaisvaltainen EUn lähestymistapa, joka liittyy erityisesti Etelä-Sudaniin, mutta myös Pohjois-Sudanin rakentavaan toimintaan niin kaikilla eri alueilla, joten paitsi että todistamme uuden valtion syntymistä, todistamme kahden uuden valtion syntymistä. Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaamme liittyy politiikka-asiakirja, joka kattaa kaikki sudan politiikkamme eri alat ja kysymykset. Haluamme tukea rauhaa näiden kahden valtion välillä sekä demokratiaprosessia ja eh, hyvinvoinnin lisäämistä molemmissa valtioissa. Valtioissa, jotka voivat elää rinnakkain hyvinä naapureina niin, että niiden välinen raja on avoin ja ihmiset ja tavarat, pääomat ja ajatukset voivat liikkua vapaasti. Etelä-Sudan tarvitsee huomiomme, vakautensa ja ö, eh, toimielintensä rakentamiseksi. Me emme saa antaa tämän tilanteen epäonnistua. Ja meidän on katsottava koko joukkoa hyvin tärkeitä tekijöitä. Esimerkiksi Euroopan unionin läsnäolo Tsubassa, edustuston perustaminen ja poliittisen vuoropuhelun käyminen ja tietyt erityistoimet ja välineet ja myös vakausväline. Meidän on myös kehitysapua lisättävä. Euroopan unioni on ottanut käyttöön 200 miljoonaa euroa Etelä-Sudania varten, joten kokonaissumma on 300 miljoonaa euroa. Teemme yhteisohjelman puitteissa jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, jotta tukemme vaikutus olisi mahdollisimman suuri alueella. Tulemme myös toimimaan sen puolesta, että kauppa saataisiin käyntiin. Ja toisaalta Pohjois-Sudan tulee no, kärsimään tiettyjä menetyksiä, mutta meidän on tuettava pohjoisen uudistusmielisiä liikkeitä ja meidän on todella ponnisteltava ihmisoikeuksien tilanteen parantamiseksi poliittista vuoropuhelua Hatsunin hallituksen kanssa on vahvistettava. Ja meidän on osoitettava, että Euroopan unioni on sitoutunut Sudanin tilanteen parantamiseen ja kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta. Niin kuin totesin, olemme huolissamme viimeaikaisista kehityksistä, myös sotilaallisesta läsnäolosta, ja tämä vaarantaa rauhan sopimuksen. Emme hyväksy minkäänlaisia provokaatioita ähm, näiden kahden äh, eri osapuolen on myös Abien alueella voitava elää rinnakkain. Ähm, myös ihmisoikeustaistelijat, oppositioedustajat, toimittajat sekä rauhanomaiset mielenosoittajat äh, vaativat meidän suojeluamme koska eh, eri, eh, eri ryhmiä on kunnioitettava. Tämähän on meidän ulkopolitiikkamme ydin ajatus. Haluamme myös demokraattisia hallituksia niin Pohjois- kuin Etelä-Sudanissakin tukea. Haluan myös mainita Darfurin alueen. Euroopan unioni on edelleen erittäin huolissaan väkivallan jatkumisesta Darfurissa. Ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan ja humanitaarinen tilanne on hyvin vaikea. Myönteisiäkin uutisia on kuultu kolme eurooppalaista jotka olivat panttivankkeina useiden kuukausien ajan, on vapautettu, mutta samalla tiedämme, että Darfurin tilanne sinänsä ei ole parantunut. Meidän on jatkossakin tuettava pyrkimyksiä kestävään oikeudenmukaisen rauhaan Darfurissa. Rauhan prosessia meidän on tuettava ja ää, poliittista prosessia Darfurin alueella. Dohassa eri sidosryhmien tapaaminen tulee toivoaksemme johtamaan kestävään ratkaisuun ja kestävän rauhan Darfurin kohdalla. Kestävä rauha Darfurissa ei ilman oikeuden toteutumista ja sovintoa ole mahdollinen. Rankaisemattomuudesta on päästävä. Sudanin hallituksen tulee tehdä täysin yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa 1593 YK päätöslauselman mukaisesti. Ihmiset ansaitsevat sen, mitä ovat niin kauan kaivanneet, pysyvän rauhan ja oikeuden. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Nyt ryhmän puhujien Rovan Edelsheva ensin. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire. Kiitoksia puhemies. Nyt kun pidettiin itsemääräämiskansanotus etelä amerassa niin tässä ennen kaikkea kävi ilmille ilo, jopa riemu, jota kansa tunsi. Ihmiset olivat onnellisia, koska kerrankin he pystyvät saamaan jotakin. Yli kahden vuoden, 20 sodan vuoden jälkeen heillä on tuntemus, että heitä kuultaisiin. Nyt nämä miljoonat eteläsudanalaiset, heille ei pidä aiheuttaa pettymystä, mutta ei pidä myöskään unohtaa pohjoisen asukkaita. On tärkeää, että tässä demokratisessa edistyksessä, jota määrittelee kansanäänestyksen tulokset, neuvottelut ovat mahdollisimman avoimet jotta varmistetaan vahva pohja tulevalle kehitykselle toisaalta molemmissa uusissa valtioissa, toisaalta ajatellen suhteita näiden maiden välillä ja lopuksi ajatellen tulevaisuuden suhteita kansainvälisen yhteiskunnan yhteisön kanssa. Vakaus molemmilla alueilla ovat ratkaisevan tärkeitä. On ratkaisevan tärkeää, että ratkaisemattomat kysymykset lopultakin löytävät ratkaisunsa. Minä puhun tässä kansalaisuusongelmasta, se mitä jaetaan velka ja mm, öljytulot ja vielä vaikea rajakysymys. Toisaalta kansanäänestykset Abien alueella, eteläisen Kordofan alueella ja Sinsen Niilin alueella tarvitsevat myös ratkaisunsa. Abien tilanne pahenee päivästä toiseen. Se on todellakin huolestuttava. Abien ei pidä saavuttaa sellaista tilannetta, se ei voida palata taaksepäin ja tämä tekisi yhdeksi vuoden neuvottelut. Jännitykset muuttuvat avoimeksi konfliktiksi ja tämä ehkä estää Etelä-Sudanin itsenäisyyden, mutta ei pidä unohtaa sitä, mitä Darfurissa tapahtuu. Tässä mielessä on välttämätöntä ottaa huomioon Dohan konferenssin päätelmät, niin kuin te sanottekin komissaari, eikä unohtaa, kuinka välttämätöntä jatkuvasti on varmistaa se, että annetaan humanitaarista apua ja varmistetaan henkilökunnan turvallisuus. Avoimet neuvottelut sitovat kaksi valtiota. Pitää lopettaa väkivaltaisuus, saada aikaan hyvää yhteistyötä maiden välillä. Näissä Nämä puitteet määriteltiin jo kansanäänestyksen yhteydessä. On tärkeää, että tämä kehitys jatkuu, jotta poliittinen tahto molemmissa valtioissa ja kansainvälisessä yhteisössä todellakin muuttuvat todellisiksi kehitysprojekteista ajatellen molempien maiden kansalaisia ja heidän hyvänsä. Heidän hyvinvointinsa on pelissä, kun pyritään saamaan aikaan demokratiota, poliittista monimuotoisuuteen, otetaan ihmisoikeuksia, otetaan kulttuurista ja uskonnollista äh, arvoa. Kiitoksia. 9. heinäkuuta Etelä-Sudan juhlii itsenäisyyttään ja arvokkuutensa löy- uudelleen löytämistä. Ja ihmisarvosta siellä juuri paljon puhutaan, herra Bibas Minelaadin laadin puheenvuoroni, mutta kun kuuntelin teitä, pohdin, pitäisikö minun ollenkaan puhua ja haluaisin esittää teidän kohtelaisuuden. Mielestäni voimme olla ylpeitä täällä parlamentissa koko EUn toiminnasta, tavasta, jolla Sudanin kysymystä on viety eteenpäin ja nyt todellakin toivon Sudanisten kanssa, että me saadaan aikaan todellinen itsenäisyys ja onnistaan sen jälkeenkin. Te otitte nyt esille pääkysymykset, nimittäin Abein kysymyksen, jota ei vieläkään ole ratkaistu, ja poliittiset päätökset, joita täytyisi tehdä kansalaisuudesta, velasta, valuutasta ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea te puhuitte siitä, mitä te haluatte tehdä kehityspolitiikan ja humanitaarisen avun kohdalla ja sanoitte, että oikeus pitää saada aikaan, sen pitää toteutua eikä meidän pidä äh, viedä asiaa pelkästään kansalaisen tuomioistuimen. Haluaisin vielä lisätä lopuksi muutaman asian, mitä tulee kehitysapuun ja humanitaarisen apuun ja niihin ongelmiin. Totta, kaikki on vielä tehtävänä Etelä-Sudanissa ja pitää jatkossakin pyrkiä kehittämään myös no, pohjoistaloutta, eikä sitä pidä eristää. Kaikki on tehtävissä. Maahan on kokenut vain öljytulot, mutta se, siellä on saanut aikaan minkäänlaista koulutusta, ei ole teitä, infrastruktuuria eikä yhtään mitään muutakaan, ei sairaaloita. Ja kansan odotukset ovat valtaisia. Jos me haluamme, että va- ihmiset eivät petty itsenäisyyteen, niin sekä humanitaarista että muuta apua pitää saada aikaan paikalle vielä kauan aikaa ja tämän pitää, tämä pitää pitää mielessä sitten ihmisoikeuksista naisten oikeudet, poliittisen pluralismin liittyvät kysymykset. Pohjo- Etelässäkin on tällaista moniavioluisuutta. Naisia ostetaan 20 prosenttia naisista ovat menettäneet oikeutensa samoin poliittinen monimuotoisuus. Se pitää tavallaan keksiä uudestaan ja sama tarvitaan vaaleissa ja se näkyy myös kansanäänestyksessä ja tämä on myös todellakin hienoa ja kiehtovaa. Minä itse tapasin vaalikomitean jäsenentä etelässä ja pohjoisessa, mutta erityisesti etelässä, he haluavat laatia lakeja, he haluavat saada aikaan hyvän perustuslakin, he haluavat rakentaa maataan ja kertovat meille, että kyllä me rahaa saamme, mutta auttakaa meitä, olkaa paikalla ja läsnä ja tässä te mielestäni vastasitte juuri tähän heidän toiveisensa ja pyyntöönsä ja Rova Sosino ja äh, minä itse olemme nähneet samoin varmastikin Rova Aston on todennut, että nämä ovat kaikki äärimmäisen tärkeitä tapahtumia. Se, että haluatte esittää strategiasuunnitelman etelä se on hieno asia. Tähän olen pyytänyt kaikkien vaalien yhteydessä. Tarvitaan tällaista seurantaa myös. Ja kun tästä teitä kuultiin todellakin, niin vaihdon kokonaan tämän tekstini. Mm on hienoa, että voi kerrankin olla ylpeä EUn toimista ainakin näin vaikeina aikoina. Kiitoksia. Kiitoksia. Puheenvuoron saa herra Vail. Kiitos puhemies. Komissiaisen Pibalks. Kun itsenäisyys julistetaan 9. heinäkuuta ja Afrikan mantereelle syntyy uusi valtio, Etelä-Sudan, niin jälleen yksi luku kolonialismin historiassa sulkeutuu. Kansanäänestyksen jälkeinen päätös toivottavasti johtaa rauhanomaiseen ratkaisuun ja toivottavasti keskusteluyhteys Pohjois-Sudanin kanssa toimii ja pystytään välttämään yhteentörmäykset sekä muuttoliikkeet, jotka liittyvät näiden maiden luonnonvaroihin ja rikkauksiin esimerkiksi. Molemmat maathan ovat muilta osin hyvin köyhiä. Kansainvälisen yhteisön ja EUn on autettava maita rakentamaan järjestelmiään, jotta myöskin Etelä-Sudaniin saadaan monimuotoinen, moniarvoinen valtio. Tämä on pitkäaikainen haaste. Ja oikeastaan koko alueella tapahtuu nyt paljon ollaan tavallaan veden jakajalla. jakajalla. Nyt kriisi on lähempänä kuin rauha. Darfurissa on väkivaltaisuuksia ja Sudan tarvitsee epäitsekästä apuamme. YK rauhanturvaa mandaattia on pidennettävä. Kartumin ja Juban hallitusten on tiedettävä, että niiden on hyväksyttävä rauhanturvaajien rauhanomainen läsnäolo. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Bievaks on aivan oikeassa. Meillä on yksi suurimmista haasteista EU:ssa edessä esittelen kansankunnan rakentamisesta. Minun täytyy sanoa, että tämä on äh, hieno tilaisuus meille antaa tukea olla kumppana Etelä-Sudanille. Tämä on yksi kaikkein uusimmista maista maailmassa ja, ja kansakunnan rakentaminen, niin kuin täällä usein puhutaan, niin siitä tulee nyt todellisuutta paikan päällä. Tämä on maa, jolla on paljon luonnonvaroja, mutta se on myös maa, jossa on valtavat sosiaaliset ongelmat. Lapsi, joka syntyy etäisuudessa tänä päivänä, hän on suuremmat mahdollisuudet kuolla eh, vavvaiessa kuin päästä peruskouluun. Minkälaiset tietoja tällaiset ovat? Ruoka, jota jaetaan köyhimmille vapaasti ilmaiseksi, nyt sitä myydäänkin markkinoilla. Meidän täytyy rakentaa kapasiteettia alhaalta ylöspäin. Heillä ei ole virkamiehiä, ei hallintoa, eikä sellaista infrastruktuuria, jota tarvitaan modernia valtiota varten. He tarvitsevat oikeusvaltioperiaatetta, hyvää hallintotapaa, he tarvitsevat avoimuutta, seurattavuutta, meidän asiantuntevuuttamme kumppaneina. He, heidän pitää kertoa meille tilanteesta ja meidän pitää tarjota kumppanuuttamme myös pohjoiselle. La parole maintenant, Madame Sargentini pour trois minutes. Kiitos, Dank u, voorzitter. Je zou, uh... Kiitos, puhemies. Haluaisin tässä nyt nostaa lipun salkoon ja juoda lasin champagnea, sillä jos kansa itse valitsee itsenäisyyden, niin näin pitää olla. Ja se, että etelä Sudan on joutunut kärsimään menneisyyden taakasta, niin ajatellen tilannetta, joka heillä on nyt, niin tämä voi mennä vain parempaan suuntaan. Pohjois-Suranissa Abai on lähtenyt provokaatioiden tielle. Etelä-Sudan on päättänyt olla reagoimatta provokaatioihin, mutta kukaan ei tiedä, miten pitkään tilanne tällaisenaan säilyy. Kun kansanäänestys järjestettiin, kansainvälinen yhteisö vain katsoi vierestä Abain toimia ja tämä on mielestäni varsin vastuutonta ja saattaa jopa johtaa uuteen sotaan. Että YK rauhanturvajoukkoja edelleen tarvitaan rauhan turvaamiseksi on hyväksyttävä. Nyt täytyy miettiä, mitä me tässä nostamme esiin. Pyrkiikö Sudan vaikuttamaan tilanteeseen tulevilla kansanäänestyksillä, esimerkiksi paimentolaisten tilanteesta. Ja mitä Etelä-Sudan sanoo, niin nämä paimentolaiset eivät asu täällä pysyvästi. Äh, mutta paimentolaisuutenhan kuuluu se, että pysyvää paikallista mm, asuntoa ei ole, eli tämä on aikamoinen noidankehä, jos tähän lähdetään. Jos äh, etelä äh, Sudanille on tarkoitus antaa reilu mahdollisuus, sen tulisi voida saada velkansa anteeksi velat, jotka Kartumin hallinto on allekirjoittanut ja jotka eivät ole hyödyttäneet eteläsudanilaisia millään tavalla. Ja tietenkin on myös kysymys siitä, miten toimia luonnonvarojen suhteen. Esimerkiksi tämä Instructive Industry äh, Transparency System, eli äh, tapahtuuko todella niin, että kansa saa hyödyn luonnonvarojen hyödyntämisestä eikä mikään muu taho. Ja tässä mielestäni Euroopan unionin tulisi tukea Etelä-Sudania ja myös Pohjois-Sudania reilun kaupan ja reilujen investointien kautta. Rouva puhemies, me kaikki katsomme pelolla tilanteen kehittymistä ja toivon, että todella lipun voimme nostaa salkoon ja ää, skoolata Etelä-Sudanin itsenäisyyden kunniaksi. Kiitoksia Robert Sargentini, sitten Robert Zimmer. Kiitos. Uskon, että katsomme todella kaikki huolestuneena tuohon maailman kolkkaan ja tiedämme, että kansallissodan oha, uhka ei suinkaan ole vielä ohi, vaikka rauhanprosessi on käynnissä. Tämänhän ovat osoittaneet Abiein äskettäiset tapahtumat. Pohjan konflikti on hyvin dramaattinen Pohjois-Sudanin armeija on puuttunut asiaan ja 50 000 ihmistä on joutunut siirtymään, on pakosalla. Meidän on EU-ssa tarjottava hyvin konkreettista apua, esimerkiksi elintarvikeapua ja humanitaarista apua pakolaisille mahdollisimman nopeasti. Myös humanitaarista hätäapua tarvitaan pakolaisille. Etelä-Sudanin konfliktin Eskaloitumisen myötä yli 40 prosenttia alueen kansalaista on riippuvasta elintarvikeavusta ja meidän on todettava kaikille, että myös täällä tarvitaan nopeaa toimintaa ja neuvoston on esimerkiksi tarjottava elintarvikeapuun, koulutusapuun ja niin edelleen tarvittavat keinot. Vaadimme, että että Pohjois-Sudanista aseistautuneet joukot vetäytyvät pois, viitaten rauhansopimukseen ja demilitarisoituihin alueisiin YK-mandaatin mukaisesti vaadimme myös, että esimerkiksi Kongon demokraattista tasavallasta saadut kokemukset otetaan tässä huomioon. päätöslauselmassa ei valitettavasti ollut kovinkaan voimakkaita mainintoja velkatilanteesta. Ah, ah, Herra Melder. Belder. Kiitos puhemies. Halusin korkealle edustajalle tai hänen edustajalleen antaa evästykseksi kaksi asiaa Sudanin suhteen. Ensinnäkin eh, Sudanin viranomaisten painostaminen Kristin Hawa Abdallah monet Salenin vapauttamiseksi, eh, joka pidätettiin pakolaisleirillä ilman syytä. Eh, häntä on kuulemma kidutettu ja hänet on kartumissa siirretty tuntemattomaan paikkaan. Mielestäni eurooppalaisten on vaadittava hänen välitöntä vapauttamistaan. Toiseksi Sudanin tilanteen ja konfliktialueen Abien tilanteen suhteen tulisi lähettää tarkkailijoita niin, että presidentti Bashirin ää, huonosti koordinoidut toimet ää, saataisiin kuriin. Basir on nyt Abiain miehittänyt ja uskookohan nyt edelleen siihen, että voi tehdä mitä hyvänsä ilman, että kansainvälinen yhteisö tähän puuttuu. Eli haluan, että Basirin myös puututaan. Kiitokset muut puhujat. Herra Mauro. Grazie, signor Presidente. E grazie, signor... Kiitoksia, puhemies. Kiitän komission jäsentä. Haluaisin tarttua tähän pragmaattisuuteen, jota te osoititte omassa puheenvuorossani ja esittää itse kaksi suositusta ja kun näin teen, niin haluaisin myös täydentää ty- tai kiittää Rova de Keiserin tekemää työtä viime kuukausina. Hän on seurannut ja valvonut kansanäänestystä ja mielestäni tästä on ollut valtavasti hyötyä ajatellen omaa toimielintämme. Nyt haluaisin viitata aivan erityiseen kohtaan, Minua ei juurikaan häirinnyt kansanäänestys ja sen tulos ja se seikka, että sitä seurasi sellaiset toimielimet ja viranomaiset Sudanissa, erityisesti Aven alueella, jossa edelleenkin näitä ongelmia on. Mielestäni tämä on tavallaan ihan normaalia. Jotakin autan sitten taas loppuu. Se on synnyttänyt sitten tämän katastrofi, joka siellä on vallalla, mutta haluaisin kuitenkin ehdottaa, että mitä tulee hallintoon, joka on perustanut, niin olisi mukana rakenne, joka käsittelee erityisesti humanitaarisia kriisitilanteita. Näin olisi pitänyt tehdä etukäteen ennen kuin tällainen valtava kriisi tulee eteen. Se rakenteet on olemassa toimii varsin hyvin toimiin. Ja mielestäni tällainen rakenne nyt pitäisi saada aikaan ja liittää siihen suunnitelma, joka pitäisi esittää myös ulkoaseen valiokunnalle ja se, että mitä aiotaan tehdä ja kertoa meille, mitä arvoa EUn ulkopolitiikasta voi syntyä silloin, kun me kaikki puhallamme yhteiseen hiileen. Ja lopuksi vielä Kiinasta. Kaikkialla kuulemme, että Kiinalla on varsin tärkeä rooli Sudanissa Mainitsimme tämän ikään kuin tätä pitäisi pelätä. Minun mielestäni meillä pitäisi olla erityissuhteet Kiinan kanssa ja ohittaa tavallaan nämä taloudelliset edut, koska hekin haluavat tarttua näihin humanitaarisiin kysymyksiin. Do you must... Kiitos Jastena äh, Gomes puolitoista minuuttia. Pohjois-Sudanin presidentin on vedettävä pois joukkonsa Abien alueelta ja Abien ongelma on ratkaistava välittömästi, jotta konflikti näiden Etelä- ja Pohjois-Sudanin välillä ei laajene. Ja tammikuun kansanäänestyksen tulosta on kunnioitettava. Toukokuussa eh, milisit eh, tekivät helikopterissa käsin hyökkäyksen ja tällainen on esimerkiksi täysin tuomittavaa. YK päätöslausumankin valossa on välttämättömämpää kuin koskaan auttaa näitä alueita ja estää konfliktin leviäminen. Etelä-Sudanin itsenäistyminen edellyttää myös, että rankaisemattomuuden poistaminen saadaan toteutettua. Se, ja tässä on sekä YK että naapurimaiden oltava mukana presidentti al-Bashirin kanssa ei pidä tehdä mitään epäilyttäviä vaihtokauppoja ja hänelle on teroitettava sitä, että hänet on tuotava kansainväliseen rikostuomioistuimeen vastaamaan niistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, joita hän on harjoittanut Darfurissa Sudanin kansaa vastaan. Kiitoksia Rova Gomez, herra Görens, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hiljattainen kansanäänestys Etelä-Sudanin itsenäisyydestä on uusi il- ajanjakson, uuden ajanjakson alku. Sitä aikaisemmin pidettiin, pidettiin Sudanin niin sisäisenä kysymyksenä. Nyt siitä syntyykin uusi riippumaton valtio, se on kansainvälinen kysymys yhtäkkiä. Erityisesti turvallisuuskysymykset Kartonin kanssa, tästä kaikista on tullut kansainvälistä ja loogisesti sitten pitää soveltaa myös kansainvälistä oikeutta. Olemmekin tyytyväisiä tapaan, jolla eri toimijat ovat suorituneet tehtävistä. Kannattaa ottaa esille suurin välitön haaste, joka uuden valtion eteen tulee. Ensinnäkin AUn herra Bekin johtama toiminta ja myös Rova Rosalind Martsonin toiminta, joka on erityisedustajamme Sudanissa. Toiseksi se, että uusi valtio liittyy kotonun sopimuksiin, avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyölle, kehitykselle – Tämä on mielestäni aivan välttämätöntä ja meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta voimme nopeasti ratifioida tämän uuden vaiheen. Sitten kolmanneksi täytyy kehittää valtavien, valtavien ongelmien ratkaisukapasiteettia, jotka uuden valtion edessä ovat. Maahan on vielä varsin haavoittuvainen heikko. Tässäkin kansainvälisellä yhteisöllä on tehtävänsä neljänneksi. On välttämätöntä antaa panos myös etelä, pohjoisen kehityksestä. Sitä ei pidä unohtaa. Sekin valmistautuu uuden perustuslain laatimiseen. Turvallisuustilanne on varsin dramaattinen Darfurista ja hallitus on päättänyt yksipuolisesti järjestää kansanäänestyksen ensimmäinen heinäkuuta 2011. Tietenkin olen tyytyväinen siihen, että meidän kehityskomissaarimme on sitoutunut henkilökohtaisesti tähän ratkaisevan tärkeään, tärkeään vaiheeseen. Hän on hyvin ymmärtänyt, ymmärtänyt, että tämä on ratkaiseva vaihe ajatellen Etelä-Sudanin tulevaisuutta ja tämä on myös tällainen äh, si- EUllekin. E Kiitoksia. Voorzitter, de glorie... Puhemies, 9. heinäkuuta juhlapäivä lähestyy Etelä-Sudan on tulossa itsenäiseksi. Nyt todella Omar Bashir on ehkä menettänyt ulkoista voimansa, mutta ei voimansa alueella muuten. Dinka kansan etninen puhdistus näyttäisi nyt alkaneen myöskään kansainvälisten avustusjärjestöjen työntekijät eivät ole suinkaan turvassa. Samalla Benghazissa on tehty hyvin selkeitä valintoja. Etelä-Sudanin kansa todella ansaitsee meidän hyvin voimakkaan tukemme. Kiitos. Sitten Rova Losing. Minuutti. Helmikuussa monet myös tässä talossa olivat hyvin toiveikkaita, mutta samalla myös huolestuneita Sudanin tulevaisuudesta. Vaikka konfliktin laajuutta arvioitikin eri tavalla, oli selvää, että sudanilaiset ovat hyvin paljon avun tarpeessa. Ja nyt on nähtykin sitten huolestuttavia otsikkoja Ongelmat liittyvät Etelä-Sudanin tulevaan itsenäisyyteen, eikä tällaisia ongelmia voi ratkaista aseellisella väkivallalla. Siksi Afrikan unionin toimiminen välittäjänä on erittäin hieno asia ja Etelä- ja Pohjois-Sudanin välillä on saatu aikaan sopimus valtiorajasta ja demilitarisoidusta alueesta rajalla. Jos otetaan Kongo esikuvaksi, niin voidaan todeta, että Tällainen esikuva haittaa enemmän kuin auttaa. Etelä-Sudanin ja Pohjoisen Sudanin kansan etu on otettava nyt keskiöön kaikessa avussa, niin diplomaattisessa kuin muussa avussa. Kaikki asetoimitukset alueelle on lopetettava ja on vaadittava siviili- ja sotilasyhteistyötä. Deux minuuttia. Euh, arvoisa Kiitoksia puhemies arvoisa komission jäsen hyvät kollegat. Tietenkin voimme olla vain tyytyväisiä rauhanomaisesta äh, tammikuun mm, kansanäänestyksestä, joka koski itsemääräämistä. Etelä-Sudan on aikoo julkaista, julistaa itsenäisyytensä 9. heinäkuuta. Meidän pitää olla yhteyksiä Sudania ottaa huomioon tämä Abein alue, jossa on paljon öljyä. E, Sudan ja Etelä-Sudan ovat valtavien humanitaaristen haasteiden edessä. Päähaaste turvallisuuskysymyksissä on se, miten saavutetaan haavoittuvainen väestö. Kriisi on kaukana ratkaisustaan. Kansainvälisen yhteisön täytyy ehdottomasti säilyttää läsnäolonsa paikan päällä ja huomattavaa humanitaarista avua tarvitaan. Meidän pitää valpaasti seurata tilanteen kehittymistä, joka on jo nyt dramaattinen, mutta se voi vieläkin pahentua ja olla uhkana alueen vakaudelle edelleen. On välttämätöntä, että jota aletaan toteuttaa Etelä-Sudanille on koordinoitua ja täydentää humanitaarista apua yhteys kiireellisyyden ja kehityksen välillä saa kaiken merkityksen juuri tässä kontekstissa ajatellen valtion rakenteita, jotka ovat varsin heikot. avun pitää tukea valtiorakenteita ja lisätä sitä, että väestö saa peruspalvelut käyttöönsä, joita nyt kansalaisjärjestöt varmistavat ja kansainvälinen yhteisö. Lopuksi Etelä-Sudanin tapahtumat ja Abin alueen tapahtumat eivät saa meitä unohtamaan Darfurin tilannetta. Sehän on ollut kaikkein maailman pahin humanitaarinen kriisi. Miljoonan ihmisten kohtalo edelleenkin on riippuvainen ulkoisesta avusta. Ja nyt, koska minulla on vielä muutama sekunti aikaa, haluaisin kiittää herra Bibaskin tekemästä työstä, joka on mielestäni varsin erinomaista. Kiitoksia. maintenant la parole à monsieur pour une minute trente. Herra Howitt, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Tänään iltapäivällä Euroopan unionin työ Sudanin demokratian rakentamisessa on ollut esillä. Kyllä kyseessä on maa, jonka lapsikuolleisuus ja muut ongelmat ovat hyvin merkittäviä. Tässä nyt tarvitaan todella kehitysapua ja velkojen anteeksi antamista, mutta Euroopan unioni tuki Sudania jo hyvin toimineen kansanäänestyksen järjestämisessä Veronik de Kaiser kollega teki erinomaista työtä. Perustuslaillinen prosessi on nyt käynnissä, tarvitaan monipuolinen järjestelmä ja on todella huolehdittava siitä, että korruptio ei pääse edes syntymään. Mitä Pohjois-Sudaniin tulee, näyttäisi siltä, että vaikka tämä rauhansopimus tulee päätökseen, siihen liittyvät velvoitteet eivät suinkaan astu voimasta. Ähm, myös Darfurin tilanne on edelleen huolestuttava. Haluaisin Piipauksen selittävän, mitä äh, EU aikoo tehdä, kun ihmisoikeustilanne heikkenee päivä päivältä. Äh, ja ajatellaan vaikkapa Abdullahin ähm, pidätystä. Eh, ja hänen eh, tilannettaan tällä hetkellä. Eh, uskon, että ja toivon, että Etelä-Sudan todella nyt saa kunnollisen mahdollisuuden ja että sen kansalaiset saavat rauhaa ja hyvinvointia Ihmiset, jotka ovat Afrikan pisimmässä sisällissodassa joutuneet niin kovasti kärsimään. Herra Rinaldi seuraavaksi. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. On ollut vaikeaa pysytellä kärryillä viimeisimmissä tämän uuden, jäsen, äh, uuden valtion synnyssä. Meidän on rauhanomaisin keinoin taattava rauha ja silti pystyttävä pitämään kiinni tästä laajasta sopimuksesta – Kartumin läsnäolo tuntuu vaarantavan myönteisen lähestymistavan tilanteeseen ja vaarantavan jopa sen, että Afrikkaan syntyisi 54. valtio 9. heinäkuuta. Etelä-Sudan ei halua kuitenkaan luopua itsenäisyystavoitteesta, eikä siitä, että se haluaa luoda uskottavat instituutiot, instituutiot ja parantaa kansansa tilannetta, kansan, josta yli 90 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella. Kaikkien tilanteessa tehtävien taloudellisten toimien on oltava hyvin avoimia ja uskon, että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 even without a hostile neighbour to the north south sudan faces enormous developmental challenges Valtavat haasteet edessä. Siellä on paljon viho, viho, voimassa, terveydenhoito on maailman huonoimmissa kantimissa ja talous on lähes täysin riippuvainen öljyn tuonnista. Siksi on ratkaisevan tärkeää lisätä kehitysapua, suuntaista apua Etelä-Sudanille kuitenkin. Etelä-Sudaninkin tarvitsee EUn poliittista vahvaa tukea. Se, se että Aben tilanne osoittaa, että presidentti Bas Abbasir vieläkään ei täysin hyväksy maansa jakoa. Toivon lisäksi, että Etelä-Sudan täyttää lupauksensa ja on ensimmäinen Afrikan unionin maa, joka tunnustaa Somalimaan riippumattomana maana, itse asiassa maana myös. Puheenvuoron saa herra Androakis. Kiitos puhemies. ABEIN äskettäiset aseelliset yhteenotot ovat osoittaneet, kuinka hauras sopu on, vaikka kansanäänestyksen tulos oli niin selkeä. Asetelma on tuttu imperialististen sotien ajalta – ja jälleen konfliktissa ovat mukana öljy, kulta, kupari ja uraani. Eri imperialistiset vallat ovat viimeisten 20 vuoden aikana pyrkineet käsiksi näihin vaurauksiin. Ja nyt Yhdysvallat ja EU vaikuttavat haluan puuttua tilanteeseen myös. Kuitenkin kaikki toimet pitäisi suunnata siihen, että etelän ja pohjoisen väliset konfliktit saadaan poistettua ja molemmilla alueilla ihmisten pitäisi ottaa kohtalo omiin käsinsä. Silloin voitaisiin välttää sodankäyntiä ja saada maa todella kansan haltuun ja kehityksen tielle. Äh, Kiitos rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Minulla oli tilaisuus tarkkailla parlamentin vaalitarkkailijana Etelä-Sudanin kansanäänestyksen toteutumista. Ja mielestäni oli hienoa nähdä, miten kansalaiset todella ottivat oikeutensa omiin käsinsä ja halusivat vaikuttaa maansa itsenäisyyteen. Tämä oli kuin vapautuminen orjuudesta. Tuhannet, jopa kymmenet tuhannet maan sisäisesti kodeistaan siirtyneet ihmiset Äh, lähtivät äh, pakolaisleireiltä takaisin kohti Etelä-Sudanin kotipaikkojaan päästäkseen äänestämään. Ja haluamme tietenkin, että he saavat onnellisen tulevaisuuden vuosikymmenten äh, sisällissodan jälkeen, jolloin miljoonat etelä-sudanilaiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. 9. heinäkuuta Etelä-Sudanin valtion on tarkoitus syntyä itsenäisenä valtiona mutta olosuhteet tälle ovat kyllä äärimmäisen huonot. 70 prosenttia on paimentolaisia, 80 prosenttia lukutaidottomia. Abien konflikti laajenee sotilaallisena konfliktina, kuolleita ja haavoittuneita jo on. Ikään kuin tämä ei riittäisi, aseellisten ryhmien ja eri kansanosien välillä, heimojen välillä on myös kiistoja ja kuolemantapauksia on ehkä laskettu, mutta haavoittuneita ei edes laskettu eikä raiskattuja. Emme halua, että Etelä-Sudanin valtio lähtee uudelle taipaleelleen epäonnistuneena valtiona. Siirtomaa historia on mikä on, mutta nyt tarvitaan yhteistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa. Tarvitaan muutakin kuin rahaa tarvitaan sitä, että kansalaisyhteiskunta, joka on syntyvaiheessaan nyt saa tukea ja ähm, meidän on neuvoteltavaa heimopäälliköiden kanssa, joiden käsissä tämän maan tulevaisuus on, jotteivät he petä kansansa jälleen kerran. Sitten Rova Kretu. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen alle Kuukka kauden aikana Etelä-Sudan julistautuu itsenäiseksi, niin kuin kansanäänestyksessä hyväksyttiin tammikuussa. Ikävä kyllä tällä väliin monia kysymyksiä ei ole vielä selvitetty, esimerkiksi rajalinjaukset, samoin tulot, jotka ovat peräisin öljystä. Uskon, että on tärkeää tärkeää tiivistää diplomaattisia suhteita ja ponnisteluita EU:ssa. Arvostamme, että olette läsnä Etelä-Sudanissa samoin kolleganne ja arvostamme myös Rovadin kesän toimintaa, mutta kuten tiedätte, hiljattain tilanne on dramaattisesti huonontunut. Yli 80 000 ihmistä on jättänyt kotinsa joten valtava humanitaarinen kriisi on käsillä. Kysymykseni komissaarille liittyy siihen, että paikalla vois, voitaisiin vielä rauhanturvajoukot ottaen huomioon YK eilinen julkilausumassa tunnustettiin se, että sen joukot ovat epäonnistuneet, jotka toimivat siellä passiivisesti. Niin, Kiitoksia puhemies. Joitakin tuntia sitten hallitus kertoi YKlle, että nyt tuhannet ihmiset, jotka pakenivat Bein alueelta, pystyvät palaamaan. Me tiedämme, että vaikka lähtö on nopea, niin näiden henkilöiden paluuseen menee aikaa ja varsin usein tämä aiheuttaa humanitaarisia ongelmia ja huomattavaa hankaluutta. Sen takia ehdottaisin, että EU toteuttaa mahdollisimman nopeasti valvontamission sen mallin mukaisesti, niin kuin teimme Balkanin alueella aikanaan tällainen missio voitaisiin toimia yhteistyössä Afrikan unionin kanssa tai jonkin kolmansien maidenkin kanssa. Sitten vielä huhuista, joita kiertää mahdollisesta etnisestä puhdistuksesta alueella lainausmerkeissä. Jos näin todellakin olisi, niin silloin pitää tietenkin pyrkiä siihen, että EU ja kansainvälinen toimii nopeasti, koska entisen Jugoslavian draamaa ei saa missään nimessä toistaa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Preda. Mulțumesc doamna președintă. Nu puțin au fost cei care au... Kiitos puhemies. Monet meistä pitävät, pitivät kansanäänestyksen tuloksia Etelä-Sudanin itsenäisyydestä oikein hyvinä. Ja sen perusteella pitäisi nyt syntyä 54. valtio Afrikan mantereelle. Nyt on kuitenkin saatu kylmä suihku meidän on oltava realistisia ja todettava, että Sudanin rauha on nyt uhattuna. 21.5. hallituksen joukot siirtyvät Abieihin ja levottomuudet lisääntyvät jatkuvasti. Etelän ja pohjoisen välinen tilanne voi räjähtää käsiin hetkellä millä hyvänsä ja meidän on oltava selvillä siitä, että tämä Sudanin hallituksen joukkojen toimet ja milisien toimet Abiessa ovat rauhansopimuksen vastaisia. Meidän on vältettävä kaikki tilanteet, joissa menetetään lisää ihmishenkiä. Abiein tilanne ja tilanne yleensäkin Etelä-Sudanissa on saatava rauhoittumaan YK mandaatilla – jos näistä esteistä päästään yli, on vielä kysymysmerkkejä näiden kahden maan rauhanomaisen rinnakkaiselon suhteen. Yhteiset rajat, kansalaisuus, öljyvarat, kansainväliset velvoitteet ovat sellaisia kysymyksiä, jotka pitää vielä ratkaista. Toisaalta haluan korostaa ihmisoikeustilanteen pahentumista ja oikeusvaltion vaarantumista sillä äskettäin on tapahtunut sattumanvaraisia pidätyksiä. Omar al-Bashir on, hänen on kohdistettu kansainvälinen pidätysmääräys, mutta viranomaiset eivät ota tätä asiaa huomioon. Lopuksi pidän hyvänä sitä, että kolme bulgarialaista panttivankia, jotka olivat YK tehtävissä, on nyt vapautettu, kun heidät Darfurissa tammikuussa kidnappattiin. Sitten puhuin ilman puhujan listaa. Olin nyt tiukkana aikarajoista, että kaikki järjestetään puhuva herran Nikolasik aluksi. Minuutti. Merci, madame la présidente, euh, dear Mr. Commissioner. Krvava občinska vojna. Kiitoksia, puhemies, arvoisa komission jäsen yli 20 vuoden ajan kestänyt Sudanin sisällissota tappoi miljoonia ihmisiä ja tuhosi miljoonien elämän. Tämä tilanne on nyt kuitenkin päättynyt kansanäänestyksessä. Etelä-Sudanin kansa valitsi itsenäisyyden ja minä uskon, että Euroopan unionin kehitysapu joka on korvamerkitty Sudanille, tulisi käyttää paitsi humanitaariseen apuun, myös demokraattisen valtion perustamiseen, oikeusvaltion perustamiseen. Tämä hyödyttäisi Sudanin kansaa. Ja kyllä kansanäänestyksen tulos osoittaa, että krist, pääasiallisesti kristitty Etelä-Sudan haluaa itsenäisyyttään. Tämä nyt ainakin on varmaa. Nivel, ni... Kiitoksia Nova Neveltä Nova. Plne súhlasím s vyjadrením a vyhlásením pani Madame Ashton, ale zároveň sdielam obavy o následujúci vývoj v tejto krajine. Reg- Puhemies, niin olen samaa mieltä sitä, mitä on sanottu, mutta minäkin olen huolissani myös alueen tulevaisuudesta. Aben alue Sudanissa on ollut sotatilassa yli 20 vuotta. Tämä oli avainalueena konfliktissa ja kansainvälisen kriisiryhmän eh, julkaisuman mukaan kehitys tässä maassa tulee määrittelemään koko Sudanin kohtalon. Pystyykö se rakentamaan rauhaa vai tuko takaisin, takaisin sodan syliin. Meidän pitäisi tukea rauhanomaista tietä ja siksi minä haluaisin tukea komissiota, joka tiukasti vastustaa voimankäyttöä silvästöä kohtaan. Sitä kuitenkin vielä sotilasjoukot harjoittavat Sudanissa ja sotilasjoukot, jotka ovat miehittäneet aluetta. EUlla on tilaisuus vahvistaa omaa kantaansa vahvimpana rahoittajana tällä alueella. Pour une minute également. Seuraava puhuja myös minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin kiinnittää huomionne mielestäni hyvin tärkeään tekijään. Tässä salissa olemme kaikki iloisia siitä, että kansanäänestyksen seurauksena on syntymässä uusi valtio Etelä-Sudan. Mutta on korostettava, että kyseessä on vain mahdollisuus – sillä tällaisellaan tällä valtiolla ei ole sellaisia ominaisuuksia, joita valtiolla pitää olla. Sillä ei ole hallintorakennetta, sillä ei ole toimivaltaisia viranomaisia eikä tuomiovaltaa. Toisin sanoen eri voimat voivat nyt pyrkiä pelikentälle ja tämä vaarantaa tulevaisuuden, äh, anteeksi turvallisuuden alueella. Tässä yhteydessä Humanitaarisen avun turvin on varmistettava myös osaltaan turvallisuuden edistäminen. Kiitoksia, puhemies. Olen hyvin tyytyväinen komission varapuheenjohtajan julkilausumaan äh, näiden osapuolten tilanteesta. Kyllä poliitikkojen on kunnioitettava kansan tahtoa, jonka itsenäisyys kansanäänestys teki hyvin selväksi. Sudanin historia on täynnä sisäisiä konflikteja ja väkivaltaa, ja ihan viimeisimmät tapahtumat osoittavat äh, tilanteen kiristymisen jälleen. Nyt on jälleen olemassa vaara humanitaarisesta katastrofista, jos kansainyhteisö ei puutu asiaan. Hyökkäyksiä on jopa tapahtunut äh, EUn äh, rauhanturvajoukkojen valvomalla alueella. Pakolaisten tilanne on hyvin järkyttävä. Näitä sotilaallisia ryhmittymiä tulisi todella riisua aseista ryhmiä, jotka pyrkivät estämään itsenäisen valtion syntymisen. Tämä vaarantaa koko maan. Herra Kelly. Mikrofoni. The story which we're discussing. Puhemies, tänään puhumme Sudanista ja Etelä-Sudanista. Tämä on rohkaiseva tarina ja myönteistä. Kuitenkin maailmassa on enemmän huonoja kuin hyviä uutisia ja varmastikin EUlla on sekä tilaisuus että vastuu kehittää uutta valtiota ja pyrkiä varmistamaan, että demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeusten noudattaminen toteutuvat molemmissa Sudanin osa, osissa. Erityisesti on sitä mieltä, että johtuen taustastamme ja perusperiaatteistamme, jotka perustuvat hyvinvointiin ja rauhaan, asettavat meidän, meidät asemaan, jos, jossa suuret valtiot maailmassa eivät ole, koska he saattavat käyttää Sudania niin, että käyttävät sitä hyväkseen omia tarkoitusperiään varten poliittisesti, mutta varmastikin, varmastikin voimme tehdä paljon yhteistyössä YK kanssa, saada aikaan uuden valtion, eli siis etelä varmistaa, että kansalaissotaa ei syty, synny niin kuin usein näissä tapauksissa tapahtuu. Kiitoksia. Nikova. Vlasikova, Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Po osam... Kiitos puhemies. Etelä-Sudanin pitäisi itsenäistyä kuukauden kuluttua ja sen jälkeen maalla on edessään paljon humanitaarisia ja sosioekonomisia ongelmia. Siksi Ulkopuolista apua on tarjottava uudelle valtiolle turvallisuuden takaamiseksi ja rauhan takaamiseksi. Ja apu on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Etelä-Sudanin on tultava mukaan kotonoon sopimukseen ja EUn apua pitää viivyttää siihen asti, että valtio liittyy kotonoon sopimukseen ja sitten voidaan katsoa rahoituskysymyksiä. Etelä-Sudan on vaarassa, sitä on vaarassa tulla heikko valtio ja meidän on pyrittävä välttämään humanitaarinen katastrofi ja auttamaan viranomaisia. Kiitoksia ja sitten herra Mosler, olkaa hyvä. Möltser. Er Kiitos. 15 000 ihmistä joutuivat siirtymään kodeistaan, armeija pysäytti heidät, eli ei pystytty edes sopimaan siitä, ketkä voivat äänestää ja missä. Sama liittyy omaisuuskysymyksiin. Siis tämä on hyvin epäselvää vuosikymmenten sisällissodan jälkeen ja rajan vedothan äh, äh, siirtomaakauden jälkeen olivat äh, välillä varsin perusteettomia ja tämä nyt on näihin ongelmiin johtanut. Ja ähm, kun puhutaan Bluminin ja Kodvanin alueista, niitäkään ei saa unohtaa. Näin ei saa missään nimessä tapahtua. Parle Zala. Kiitoksia ja seuraavaksi ja lopuksi vielä herra Zala minuutti. Kollegovia, nikdy som nedôveroval prezidentovi... Puhemies. En luota presidentti Abashirin, en ole koskaan luottanut ennenkään. Ja onkin selvää, että olen varsin pessimistinen sen suhteen, että etteikö mitä se voisi uudestaan tapahtunut. Olen varma, että tämä presidentti yrittäisi käyttää sotilasvaltaa puuttuakseen Etelä-Sudania vastaan. Joko se joko aikoo miehittää jotakin alueita siitä tai sitten ottaa haltuunsa joitakin luonnonvoimavaroja. Siksi onkin kiinnostavaa kuulla, minkälaisiin ennakoiviin toimiin korkea edustaja on valmistautunut, että estettäisiin tällainen yhteistyössä joko YK tai Afrikan unionin kanssa ja olisi myös kiinnostavaa saada kuulla, millaisiin toimiin aiotaan ryhtyä, jos näin sattuisi siellä käymään. Siis Pohjois-Sudan rikkoo sopimusta. pani Kiitos puhemies. Hyvät komission jäsen Sudan on valtio, joka on äänestänyt itsenäisyyden puolesta ja Etelä-Sudanista tuleekin YK tuorein jäsen. Tästä huolimatta maa on riippuvainen pohjoista naapuristaan ja EUsta sekä afrikkalaisista naapurivaltioistaan. Tuossa valtiossa Ihmiset eivät ole tottuneet tekemään töitä ja odottavat käskyä tarttua aseisiin ja ryhtyä taisteluun. Ja näin on nimenomaan miesten kohdalla. Naiset ja lapset ovat tottuneet tekemään työt ja valtiossa ei ole kouluja eikä opettajia. Kaikki tällainen on rakennettava alusta asti. Ja kaikkea tätä varten tarvitaan toimiva poliittinen järjestelmä. Kuten herra komission sen te voitte lopettaa tämän keskustelun puheenvuorollanne. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Aivan ensiksi olen hyvin kiitollinen laajasta tuestanne eh, esittelemälleni strategialle. Eh, vastaan ehkä joihinkin huomioihin, jotka keskustelussa nousivat esiin. Niin, tietenkin Pohjois- ja Etelä-Sudanin kansat ovat tässä kaikkein tärkeimpiä, mutta tämä kansanäänestys oli todellinen veden jakaja. Tilanne ei ole sama kuin mitä se oli aiemmin. Ongelmia on, mutta toisenlaisia ongelmia kuin ennen. Kyllä mielestäni nyt valoa tunnelin päässä on näkyvillä. Ja siksi toteaisin, että tämä on merkittävä voitto myös meille, koska johdonmukaisesti prosessia tuimme poliittisesti omien toimiemme kautta sekä taloudellisesti, joten kyllä tilanne on nyt täysin uusi. Ihmisoikeuksia emme koskaan ole päästäneet vaarantumaan, emmekä myöskään kansainvälistä rikostuomioistuinta, sen roolia, kun ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut. Korkea edustaja on ne tuominnut hyvin selväsanaisesti ja painostanut myös viranomaisia. Voitte ehkä sanoa, että ei tällä mitään välitöntä vaikutusta ole ollut, mutta kyllä tilanne on muuttunut ja Abieissa tilanne on vaikea, mutta meidän Euroopan unionin kantamme on ollut hyvin selvä. Olemme ihmisoikeusrikokset aina välittömästi tuomineet. YK on turvallisuusneuvosto periaatteessa päättää siitä, tullaanko paikalle lähettämään uusia rauhanturvajoukkoja. Jos turvallisuusneuvosto näin päättää, me ehdottomasti päätökselle annamme tukemme, mutta meidän poliittinen meidän poliittiset julistuksemme sekä tukemme yhteiskunnalle ovat nyt äärimmäisen tärkeitä. Ja tämä on ollut viestini myös eteläsuudanilaisille. Älkää nyt kuvitelko tai odottako, että kaikkia ongelmia saadaan ratkaistua heinäkuun 9. päivään mennessä. Keskustelut jatkuvat tämän jälkeenkin ja tärkeää on, että että mekin johtama Afrikan unionin paneeli saa sekä etelän että pohjoisen tuen ja me myös äh, annamme täyden tukemme Bekin paneelille. Joten meillä on kaikki syyt nyt uskoa, että nämä vaikeat kysymykset saadaan kyllä ratkaistua. Äh, mitä tulee tähän velkakysymykseen ja kaikkein köyhimpien maiden velkojen anteeksi antamiseen, niin tämä keskustelu on käynnissä, mutta, ja se ei ole suinkaan unohtunut. Niin Kiina, Kiina luonnollisesti on turvallisuusneuvoston jäsen sekin, ja tulemme myös Kiinan tuella pyrkimään löytämään ratkaisuja maissa. On ollut monia toimia, niin Kiina on mukana öljy, kysymyksessä myös Pohjois-Sudanissa, mutta kyseessä on hyvin laaja kansainvälinen yhteisö, joka ratkaisuja ongelmiin pyrkii löytämään. Ja lopuksi toteaisin vielä, että olen hyvin kiitollinen siitä, että te olette kiinnostuneita Sudanista. Se on kaukana, mutta samalla se on kuitenkin lähellä, koska jos asiat Afrikassa menevät pieleen ja ihmiset kuolevat, ei unioni voi pestä käsiään ja sanoa, että no, se nyt on niin kaukana kuitenkin. Niin minä kuin korkea edustajakin olemme todella sitoutuneita ponnistelemaan sen puolesta, että ihmiset saavat tukea rauhanomaisen, rauhallisen elämän rakentamiseksi. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. On ollut kuusi päätöslausumaesitystä, mistä äänestetään huomenna kello 12. Listalla on vuorossa herra Koelion